neuvostokokouksessaan, jossa nimettiin komission puheenjohtaja ehdokas. Ja neuvostossa nyt ensimmäistä kertaa äänestettiin asiasta. Ja tässä avustajana oli Euroopan parlamentti. Ja nyt Jean-Claude Juncker on nimetty ehdokkaaksi. Eli tervetuloa Juncker Euroopan parlamenttiin. Ja nyt teillä on mahdollisuus pitää puheenne Euroopan parlamentin jäsenille. Ja pyytäisin, että käytätte puheenvuoron ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Te ette ole mikään uusi henkilö täällä, vaan te olette olleet täällä jo monissa tehtävissä. Ja haluaisin nyt ensin onnitella teitä tästä neuvoston nimityksestä ja teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Bonjour, monsieur le président. Hyvää päivää, herra puhemies. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. 25. toukokuuta Euroopan kansalaiset puhuttelivat meitä. He lähettivät meille vahvoja viestejä, vaikkakin joskus ne olivat hieman ristiriitaisia keskenään. Tänään ja tulevina vuosina meidän täytyy vastata kansalaisille vastata heidän odotuksiinsa, heidän ahdistuksensa kohteisiin, heidän toiveisiinsa, heidän unelmiinsa, koska Euroopassa on myöskin paikka unelmille. Täällä Euroopan parlamentissa demokratian kehdossa tulen esittelemään yleiset suuntaviivat, jotka tulevat äh, hahmottelemaan seuraavan komission toimintaa. Puhun siis todellakin yleisistä suuntaviivoista suuntaviivat, äh, olen, toiset tarkemmat suuntaviivat olen näin toimittanut teille kirjallisesti kaikilla virallisilla kielillä, koska kaikilla kielillä on sama arvo ja haluaisin kiittää kääntäjiä, jotka yötä myöten käänsivät tekstiä, jonka viimeistelin eilen illalla. Yksityiskohtainen komission ohjelma, se on komissiokollegion työ ja sille sitten saamme hyväksynnän teidän äänestyksen myötä. Euroopan parlamentti, joka nyt käynnisti kautensa, se on erilainen parlamentti kuin edelliset parlamentit. Te olette ensimmäinen parlamentti, joka todellisuudessa valitsee kirjaimellisesti mm, komission puheenjohtajan tulette valitsemaan hänet uudessa hengessä. Vaalien jälkeen te painotitte sitä, että täytyy ottaa huomioon vaalien tulos. Ja kun näin teitte, niin te annoitte tälle koko prosessille sen todellisen demokraattisen ja poliittisen merkityksen artiklan 17 ja sen kohdan 7 mukaisesti Lissabonin sopimuksissa. Jos te ette olisi vaatineet tätä, tämä artikla olisi jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi ikiajoiksi. Te puolustitte demokraattista periaatetta ja olitte aivan oikeassa, kun näin teette. Parlamentti, joka pakottaa kunnioittamaan demokraattisia periaatteita, on jaloparlamentti. Sitä ei tule turhaan sitten kritisoida tai hyökätä sen kimppuun. Haluaisin tässä osoittaa kunnioitusta muita ehdokkaita kohtaan. He edesauttoivat sitä, että demokraattinen keskustelu oli hyvin eläväistä. Jos joku toinen poliittinen perhe olisi voittanut tämän kamppailun, niin olisin ensimmäisten joukossa ollut tukemassa sitä. Parlamentti ja komissio ovat EUn vahvimpia toimi, toimielimiä ja tästä syystä on täysin normaalia, että parlamentin puhemies ja komission puheenjohtaja yhtäältä ja toisaalta ylläpitävät hyviä työsuhteita ja aivan erityisiä suhteita. Me olemme EU-toimijoita. Me emme toimi neuvostoa vastaan tai ministerineuvosta vastaan. Eurooppaa ei rakenneta jäsenvaltioita tai kansallisvaltioita vastaan. Ne eivät ole historian äh, sattumanvaraisia keksintöjä, vaan ne ovat pysyviä instituutioita. Ja me, parlamentti ja komissio, me tulemme toimimaan yleisen edun mukaisesti ja mm, toivoisin, että teemme tämän yhdessä. Huippukokous tekee ehdotuksen komission puheenjohtajasta, mutta tähän vaaditaan muitakin toimijoita. Komissio ei ole tekninen komitea, joka koostuisi älykkäistä virkamiehistä. Komissio, se on poliittinen, haluan siitä entistä poliittisemman, siitä tulee erittäin poliittinen. Sen koostumuksen täytyy heijastella monimuotoisuutta niiden eri ajatusten joukossa, joita keskuudestamme löytyy. Ja toivoisin, että huippukokous sitten, kun se järjestäytyy sisäisesti, niin ottaa inspiraatiota tästä samasta ajatuksesta. Komission puheenjohtaja valitaan parlamentin toimesta. Tämä ei tee siitä kuitenkaan käskyjen vastaanottajaa, mutta minulla ei ole epäilystäkään siitä, että minulta kyllä löytyy tahtoa minulta löytyy tahtoa poistaa virasta sellainen komission jäsen, joka on menettänyt teidän luottamuksen. Tulen kuuntelemaan tarkkaan teidän mielipiteitänne ja puheenvuorojanne tämän suhteen. Ja me tulemme pitämään kiinni menettelystä sellaisena kuin se on. Tulen pyytämään komission jäseniltä sitä, että heidän tulisi useammin osallistua tärkeisiin trilogeihin ja toivoisin todellakin, että neuvosto toimisi samalla tavalla. Tulen toimimaan niin, että lobbarirekisteri julkaistaan ja että siitä tulisi pakollinen. Minä haluan, että eurooppalaiset tietävät, kuka on tavannut kenet, kuka on puhunut kenellekin ja toivoisin, että muut toimielimet seuraavat meitä tässä Tulen toimimaan niin, että menettelysäännöt, jotka liittyvät erilaisiin menettelyihin, niin toivon, että komissio ei voi päättää silloin, jos suurin osa jäsenvaltioista on vastaan. Yleisesti ottaen, hyvät naiset ja herrat, meidän tulisi luopua ideologisista keskusteluista, koska niiden tarkoituksena on vain saada aikaan jakolinjoja. Meidän tulisi korvata ne hyveellisillä keskusteluilla, jotka perustuvat vahvoihin vakaumuksiin ja kunnianhimoihin, jotka vievät meidät kauas. Meidän tulisi valita käytännönläheisyys metodina ja meidän tulisi keskittyä konkreettisiin toimiin, josta syntyy hyötyjä kaikille eurooppalaisille ne, jotka keskittyvät toimielinten välisiin keskusteluihin, ne etävöittävät meitä kansalaisista ja meidän täytyisi saada hallitukset uskomaan siihen, että niiden ei tulisi ryhtyä kritisoimaan niitä päätöksiä, joita Brysselissä on yhdessä tehty. Jos olette sanoneet äh, kyllä Brysselissä, niin älkää sitten sanonut, sanoko toisin muualla. Älkää enää koskaan huippukokouksen tai neuvoston kokouksen jälkeen sano, että te voititte ja että muut hävisivät. Euroopassa me voitamme yhdessä ja yhdessä me myös häviämme. L'Europe est de Euroopasta Eurooppa ei ole kovinkaan luettava, koska hyvin usein me karikatyyrinomaisesti hahmottelemme sitä. Meidän tulisi Euroopassa toimia kollektiivisesti. Meidän tulisi soveltaa yhteisömenetelmää. Se on vaativa, kyllä, mutta se on myös tehokas metodi. Se on osoittanut etunsa ja me tarvitsemme, meidän täytyy yhteisömenetelmä herättää uudelleen henkiin. Puhemies. Puhun nyt sitten samaa kieltä kuin puhemies. Niin puhemies. Euroopassa on ongelmia uskottavuuden kanssa. Euroopan unionin ja kansalaisten välinen etäisyys on kasvamassa aivan täysin sokeat ja kuurot eivät sitä näe tai kuule. Hyvin usein EU on seliteltävä toimiaan ja me joudumme jatkuvasti selittämään toimintaamme kansalaisille. Herra puhemies, Euroopassa tarvitaan laajamittaista uudistusohjelmaa – tämänhetkinen tilanne ei ole aivan kunnossa. Meidän täytyy laajentaa toimintaamme. Ja ihmiset usein pelkäävät uudistuksia. He pitävät niitä uhkaavina ja riskialttiina, mutta se, joka ei ota riskejä, ottaa kaikkein suurimman riskin. Riskejä on otettava, jotta Euroopasta saadaan kilpailukykyisempi. Euroopan unionissa meillä on kilpailua maailman tasolla. Me olemme pysähtyneet, mutta meidän täytyy taas päästä eteenpäin. Kilpailukyky usein sekoitetaan yksipuolisen sosiaaliturvan purkamiseen, mutta kilpailukykyä ei saada aikaan purkamalla sosiaaliturvaa, vaan kilpailukykyä saadaan aikaan siten, että mietitään asiaa hyvin laajasti. EUsta pitää tehdä energinen paikka ihmisille ja investoijille. Ja tähän kuuluu myöskin se periaate, että joskus täytyy muistuttaa siitä, että talous palvelee ihmisiä eikä toisinpäin. Eli talous on ihmisten palveluksessa. Ja tästä syystä sisämarkkinasäännöt eivät ole sosiaalisia sääntöjä ylemmällä. Eli markkinat eivät aina voi olla sosiaalikysymysten edellä. Itse olen innostunut sosiaalisen markkinatalouden kannattaja – edistystä kaikille, hyvinvointia kaikille, eikä vain muutamalle harvalle, vaan hyvinvointia kaikille. Sen pitää olla pääperiaatteemme talous- ja sosiaalipolitiikassa. Kriisistä usein sanotaan, että sosiaalinen markkinatalous on epäonnistunut. Ei, hyvät naiset herrat, ei sosiaalinen markkinatalous ole epäonnistunut, vaan ne, jotka ovat taistelleet markkinataloutta vastaan ovat yrittäneet saada siitä voittoja ja rahaa, mutta sosiaalinen markkinatalous ei ole epäonnistunut. Sosiaalinen markkinatalous toimii ainoastaan, jos käydään sosiaalista vuoropuhelua. Ja vuoropuhelu viime kriisivuosina on kärsinyt, ja sekä kansallisella että erityisesti Euroopan tasolla se on herätettävä jälleen henkiin haluan olla sosiaalisen vuoropuhelun puheenjohtaja. No, me tarvitsemme myöskin kasvua, kilpailukykyä parastaaksemme, emmekä mitään ohjelmia, joita rahoitetaan velalla ja jotka eivät luo mitään pitkäaikaisia työpaikkoja. Me tarvitsemme kestävää kasvua vuosikymmeniksi. Ja meillä pitää olla haastava työ ja kasvu ja kilpailukyky ohjelma. Ja miksi tätä tarvitaan? Koska Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka haluavat olla taas elämänsä herroja. Kilpailukykypaketti, kasvupaketti, investointiohjelmat, niillä on sama tavoite, eli että ihmiset ovat jälleen yhteiskunnan keskiössä. Tällä hetkellä Euroopan unionin rajojen sisäpuolella on 29. valtio, eli se valtio, jossa asuvat työttömät. Siellä asuvat nuorisotyöttömät ja jonne syrjäytyneet jäävät asumaan. Haluaisin, että tämä 29. jäsenvaltio muotoituisi tavalliseksi jäsenvaltioksi ja siksi ehdotan kunnianhimoista investointiohjelmaa. Helmikuussa 2015 viimeistään haluaisin esitellä tämän kasvu- ja investointi- kilpailukykypaketin. Ja haluaisin, että tulevina vuosina, seuraavan kolmen vuoden aikana, 300 miljardia käytetään julkisiin ja erityisesti yksityisiin investointeihin me toimimme näin ja olisin kiitollinen, jos Euroopan parlamentti tukisi minua tässä prosessissa. Meidän pitää kohdennetusti käyttää rakennerahastoja, tämänhetkisiä varoja, ja meidän pitää kohdennetusti käyttää myöskin varoja ja välineitä, joita Euroopan investointipankilla on käytössään. Me tarvitsemme investointeja infrastruktuuriprojekteihin ja me tarvitsemme laajakaista investointeja, energiaverkkoihin pitää investoida, meidän pitää investoida liikenneinfrastruktuureihin, teollisuuskeskuksiin, meidän pitää uudelleen teollistaa Eurooppaa ja meidän täytyy investoida teollisuuden alalle laajasti. Ja me tarvitsemme investointeja tutkimukseen, kehitykseen, uusiutuvaan, uusiutuvaan energiaan. Ja uusiutuva energia ei ole vain ympäristöaktivistien leikkikenttä, vaan uusiutuvat energialähteet ovat edellytys sille, että huomisen Eurooppa todellakin kestävällä tavalla pystyy toimimaan verrattuna maailman muihin toimijoihin. Meillä pitää olla vahva investoiva Eurooppa, ja silloin Euroopassa on enemmän hyvinvointia, Euroopassa on enemmän työpaikkoja. Investoinnit ovat paras tae työllisyydelle. Ja samanaikaisesti pitää myöskin laajentaa nuorisotakuuta. Me voisimme ehkä pikkuhiljaa nostaa ikärajaa 25-30. Ja investoinnit ovat kohdennettuja ainoastaan silloin, kun byrokratiaa puretaan – erityisesti koskien PK-yrityksiä. PK-yritykset eivät ole mitään suurpääoman omistajia, vaan he tekevät kovasti työtä. PK-yritykset luovat työpaikkoja ja meidän täytyy tehdä enemmän PK-yritysten hyväksi. Ja meidän täytyy ehdottomasti purkaa byrokratiaa ja byrokraattisia esteitä. Sitten meidän täytyy muistaa toissijaisuusperiaate. Maastrichtin sopimuksesta lähtien on puhuttu siitä, mikä on oikea tapa soveltaa toisiaisuusperiaatetta, mutta me teemme niin vain puutteellisesti. Puheemme kestävät pitempään kuin ponnistelumme byrokratian purkamiseksi. Ja meidän pitäisi kuitenkin varmistaa se, että Euroopan komissio ja Euroopan unioni sen sijaan, että se puuttuu joka ikiseen yksityiskohtaan ihmisten elämässä, niin sen pitäisi puuttua näihin suuriin ongelmiin Euroopassa, ei joka ikiseen yksityiskohtaan, joita Euroopassa on. Ja EU ei voi kaikista asioista pitää huolta, vaan meidän pitää keskittyä suuriin kysymyksiin. Puhemies, no meidän täytyy toimia tietysti kasvu- ja vakaussopimuksen mukaisesti – Kasvu- ja vakaussopimus ei tule muuttumaan. Tämän Eurooppa-neuvosto totesi, ja minä pidän kiinni tästä periaatteesta tulevina vuosina. Vakautta luvattiin, ja vakaus ei ole mikään yksittäinen ilmiö, vaan se on kestävä ilmiö. Kasvat, vakautta on luvattu, eikä Eurooppa saa syödä sanansa. Mutta Eurooppa-neuvosto on todennut, että kun ajatellaan joustavuutta, josta 2005-2011 uudistettiin, niin sitäkin joustavuutta pitää soveltaa, jotta voidaan keskittyä kasvuun kasvu- ja puitteissa. Näin on aikaisemminkin toimittu ja tätä tehdään yhä enemmän tulevaisuudessa. Ja nyt sitten, puhemies, täytyy todeta, että se, mitä viime vuosina on pantu alulle, mitä on suoritettu, niin sitä ei pidä aliarvioida. Itse olin euroryhmän puheenjohtaja ja olin iloinen tästä tehtävästä. Meidän täytyy katsoa, että veromaksajien varoja käytetään paremmin. Mutta eurokriisin, no se nyt ei ollut eurokriisi, vaan velkakriisi, niin kriisin aikana meillä oli ikään kuin palava lentokone, joka piti korjata kesken lennon. Se nyt ei vastaa kaikkia hyvän valtiohallinnon periaatteita eikä nyt ollut poliittisesti kovin tyylikästä, mutta me onnistuimme säilyttämään koko euroalueen koskemattomana. Runsas vuosi sitten spekulantit kaikkialta naureskelivat ja löivät vetoa sen puolesta, että euroalue romahtaisi. Näin ei käynyt. Monissa paikoissa löytiin vetoa siitä, että Kreikka lähtee eurosta. Ja minä teen kaikkeni olen ylpeä siitä, että Kreikka, hieno valtio, upeat ovat edelleen euroalueella. Mutta puhemies, myös virheitä on tehty. Palava lentokone, jota korjataan kesken lennon, niin se ei ole mikään yksinkertainen juttu silloin välillä polttaa näppinsä. Olisi hyvä, jos tulevaisuudessa, jos tulee vielä mukautusohjelmia, niin toivottavasti näin ei käy tulevina vuosina, mutta olisi hyvä, että ennen mukauttamisohjelmia, jotka ovat hyvin kunnianhimoisia, niin niitä ennen pitää tehdä vaikutusten arvioita. Eli miten nämä mukauttamisohjelmat vaikuttavat ihmisten elämään. Tulevaisuudessa ei enää käynnistetä mitään tällaisia ohjelmia, ellei tutkita ensin, miten ne vaikuttavat ihmisten elämään. Ja olisi hyvä, että joka kerta, kun on mukauttamisohjelmia, niin meidän täytyisi miettiä myös B-suunnitelmaa, jota sitten sovelletaan, mikäli makrotaloudelliset olosuhteet eivät ole oikeita. Jos maassa on kasvua, niin silloin pitää myöskin mukauttamisohjelmaa mukauttaa. Ja siksi meillä pitäisi olla samanaikaisesti myöskin B-suunnitelma kaikissa näissä tapauksissa. Ette taida olla kovin vakuuttuneita. No. Sitten troikka pitää miettiä uusiksi. Parlamentti on laatinut raportin ja sanonut, että troikkaan toimintatapa ei ole demokraattinen. Se ei ole demokraattinen. Siitä puuttuu parlamentaarinen ulottuvuus. Eli troikka pitää muokata uudelleen, siitä pitää tehdä parlamentaarisempi, demokraattisempi ja näin tulemme toimimaan. Hyvä puhemies. Me emme voi käyttää sellaista rahaa, jota meillä ei ole ja meidän täytyy korvata alijäämät ja velat ideoilla. Nämä ajatukset ovat olemassa. Meidän täytyy hyödyntää digitaaliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia paremmin. Se ei tunne mitään rajoja. Meidän täytyy purkaa televiestintä rajoitteet, jotka ovat kansallisia. Tietosuojan copyright täytyy murtaa kansalliset toiminnat täytyy tässä suhteessa rikkoa. Meidän täytyy nämä esteet, jotka ovat esteitä kasvulle, poistaa edestämme. Verkkovierailumaksut täytyy poistaa Euroopasta ja näin ne tekevätkin. Jos onnistumme todellisen digitaalisen yhtenäismarkkinan luomassa voimme saada 250 miljardia ylimääräistä rahaa kasvua varten. Meidän täytyy näin toimia. Ja varsinkin Ukrainan kriisin kohdalla on usein todettu, tarvitsemme hyvin kestävää unionia, jolla on tulevaisuuden katsova ympäristö ja ilmastopolitiikka. Meidän täytyy järjestellä uudelleen Euroopan energiapolitiikka Euroopan energiaunioniksi. Meidän täytyy yhdistää voimavaramme, yhdistää infrastruktuurit, kuten myöskin neuvotteluvoimamme suhteessa kolmansiin maihin. Meidän täytyy monimuotoista energialähteitämme ja käyttää vähentää suurta energiariippuvuutta, joka monissa jäsenmaissamme on. En usko, että Euroopan energiaunionista tulee maailman ykkönen uusiutuvien energialähteiden käytössä. Siitä on hyötyä kuitenkin ehdottomasti energiatehokkuuden lisäämisessä vuoden 2020 jälkeen, varsinkin kun luodaan 30 prosentin energiatehokkuustavoite vuoteen 2030 mennessä. Minun mielestäni se on vähimmäisvaatimus, jos haluamme katsoa tulevaisuuteen. Me emme saa leikkiä olevamme johtaja maailmassa, jos emme kykene olemaan tehokkaita energiatehokkuuden saralla. Sisämarkkinat täytyy saattaa päätökseen jos olemme tässä suhteessa menestyksellisiä, saamme lisättyä lisäarvoa uudella 200 miljardilla. Meidän täytyy näin tehdä, meidän täytyy tarjota lisäarvoa, meidän täytyy muokata sääntöjä, jotka koskevat pääomamarkkinoita ja pankkeja, jotta voimme parantaa taloutemme rahoitusta. Meidän täytyy kehitellä pääomamarkkinoiden integrointia edelleenkin. Näin erityisesti PK-yritykset voivat helpommin saada pääomaa käyttöönsä. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on aina ollut yksi pääpilareista sisämarkkinoilla. Minä aion puolustaa sitä periaatetta. Vapaa liikkuvuus on mahdollisuus, ei uhka. Sääntöjä ei muuteta. Kansalliset viranomaiset joutuvat sitten taistelemaan väärinkäytöksiä vastaan. Aion käynnistää kohdennetun lähetettyjen työntekijöiden direktiivin ö, muutoksen. Meidän täytyy myös taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan ja näin aiommekin tehdä. Aion myös taistella veronkiertoa ja veropetoksia vastaan. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy EU-tasolla hyväksyä yhteinen veropohja ja finanssitransaktiovero. Meidän täytyy myös torjua rahanpesua. Sitten eh, emu haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kriisi ei ole vielä ohitse. Kriisi ei ole vielä ohitse. Kriisi ei siis ole ohitse niin kauan, kuin. Euroopassa on työttömiä miehiä ja naisia. Kriisi on ohi silloin, kun täystyöllisyys on saavutettu. Ja jotta tähän päästäisiin, meidän olisi paremmin koordinoitava talouspolitiikkojamme. Olisi luotava taloushallintojärjestelmä, jonkinlainen taloushallitusjärjestelmä. Ja näin me tulemme tekemään meidän täytyy pysyä hyvin vaativaisena, mitä tulee rakenteellisiin uudistuksiin, jotka pitkällä aikavälillä tulevat edesauttamaan talouden kasvua Euroopassa. Jos Euroopan unionin emun jäsenvaltiot lähtevät erityisiin ponnisteluihin, niin silloin meidän tulisi pohtia myöskin taloudellisia kannustimia, joita voitaisiin liittää tähän menettelyyn. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy miettiä euroalueelle omaa budjettikapasiteettia. Meidän täytyy lopettaa se naurettava asia, jossa me olemme ikään kuin vahvin, vahvin maailmanlaajuinen valuutta ja kuitenkin faktat puhuvat tätä vastaan. Eli euroa tulisi edustaa ainoastaan yhdellä äänellä Euroopan unionin toimielimissä. Olen Bretton Woodsissa ja täten olen myöskin Yhdysvaltojen keskiössä ja haluaisin sanoa nopeasti jotakin vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Minä puolan sitä, että sopimus saadaan aikaiseksi. Minä uskon siihen, että nämä kaksi laajinta talousaluetta ja kaksi suurinta demokratiaa planeetalla yhdistävät voimansa, koska sillä me palvelemme sekä yhdysvaltalaisten että eurooppalaisten etuja. Mutta sopimusta ei tule lyödä lukkoon hinnalla minä hyvänsä. Me emme voi luopua normeistamme esimerkiksi terveyden alalla, emmekä sosiaalisissa asioissa – emmekä me voi luopua vaatimuksistamme, mitä tulee tietosuojakysymyksiin. En haluaisi, että tietosuoja-asiat ovat osa neuvotteluja yhdysvaltalaisten kanssa, enkä haluaisi myöskään rinnakkaisten lainkäyttöalueiden luomista. Me olemme oikeuden alue ja me tulemme meidän tulee toteuttaa lakia ja toimia niin, että nämä neuvottelut tapahtuvat mahdollisimman läpinäkyvästi. Sano teille seuraavaa. Jos me emme julkista neuvotteluihin liittyviä asiakirjoja. En puhu neuvottelustrategiasta, mutta muista asiakirjoista. Ja tällöin tässä tullaan epäonnistumaan kansalaisten silmissä, parlamentin silmissä ja myöskin kansallisten parlamenttien silmissä, jos tällaiseen sopimukseen päädytään. Eli meidän täytyy olla läpinäkyvämpiä, koska meillä ei ole mitään peiteltävää. Meidän ei tule luoda sellaista kuvaa, että me tässä yrittelemme peitellä jotakin. Euroopan unioni on arvoyhteisö. Me olemme uskottavia suhteessa muuhun maailmaan, jos me olemme vaativia sisäisesti, mitä tulee perusarvoihimme. Tulen nimeämään komission jäsen, joka tulee olemaan vastuussa perusoikeuksien, perusoikeuskirjasta ja toivon, että Euroopan unioni mahdollisimman nopeasti myöskin äh, liittyy Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Syrjinnän vastainen direktiivi tulee olemaan ja pysymään pöydällä ja yritän vakuuttaa neuvoston siitä, että se hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti ainakin mitä sen suurimpiin ajatuksiin tulee. Sitten maahanmuutto. Laiton ja laillinen maahanmuutto, ne ovat aiheita, jotka melkeinpä joka päivä huolestuttavat kansalaisiamme. Me tarvitsemme yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja tulen ehdottamaan yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Meidän olisi mietittävä laillista maahanmuuttoa, on mietittävä laillista maahanmuuttoa, koska seuraavan 50 vuoden aikana Eurooppa tarvitsee tätä. Meidän tulisi toimia yhtä hyvin kuin Yhdysvallat, Kanada ja Australia. He ovat toimineet näin aina. Niin, sanoin itselleni, että kyllä täällä varmaan tällaisia kiihtymisen hetkiäkin tulee ja arvasin, että tässä kohdassa se ehkä tapahtuisi. Meidän tulee suojella ulkorajojamme tämä varmaan miellyttää teitä. Meidän tulee taistella laittomia rikollisliikoja vastaan, jotka aiheuttavat harmia muille. Ja meidän tulee auttaa niitä, jotka tulevat maahamme. Meidän tulee auttaa heitä ennen kuin he nousevat näihin laivoihin, joilla tulevat Välimeren yli. Meidän täytyy saada aikaan parempaa solidarisuutta Euroopan pohjoisen ja etelän välillä. Laiton maahanmuutto, mm, turvapaikka-asiat, pakolaisasiat, ne eivät ole Maltan, Italian ja Kreikan ongelmia, vaan ne ovat Euroopan ongelmia. Äh, Sitten ulkopolitiikasta, puhemies. En nyt siitä puhu sen pidempään, mutta yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on kuitenkin tarpeen. Olisi hyvä, jos hoitaisimme sen, että ulkoinen edustaja ei ole vain edustaja, vaan yhteisessä politiikassa pitää myöskin olla yhteinen edustaja ulospäin. Korkea edustaja, jolla on hyvin laaja työkenttä, saa sitten tukea muilta komission jäseniltä. Mitä tulee puolustukseen, kyse ei ole siitä, että EU olisi vastavoima Natolle. Niiden täytyy tehdä yhteistyötä ja toimia yhdessä, mutta puolustusalalla me tarvitsemme vahvistettua yhteistyötä niin kuin Lissabonin sopimuksessakin on mainittu. Ja erityisesti meidän pitää toimia enemmän yhteistyössä, kun tehdään yhteisiä hankintoja. Puhemies, seuraavan viiden vuoden aikana EUhun ei tule mitään uutta lisä- jäsenvaltiota. Tällä hetkellä on mahdotonta kuvitella, että joku jäsenma- ehdokasmaista, joka on neuvotteluissa, täyttäisi kaikki jäsenyysehdot vuoteen 2019 mennessä. Mutta neuvottelut jatkuvat ja muut eurooppalaiset maat tarvitsevat uskottavaa, rehellistä, eurooppalaista näkymää, ja tämä koskee lähinnä Länsi-Balkanin maita, tätä traagista aluetta Euroopassa. Se tarvitsee tulevaisuuden näkymiä, muuten vanhat demonit taas heräävät henkiin. Olisin halunnut puhua teille myöskin tarpeellisesta teollispolitiikasta, jota me tarvitsemme Euroopassa, jotta teollisuuden osuus BKTL nousisi 20 prosenttiin. Olisin halunnut puhua teille myöskin yksityiskohtaisemmin Ukrainasta ja haluaisin tervehtiä Ukrainan kansaa ja sanoa heille, että me olemme sitä mieltä, että kyse on eurooppalaista kansasta, jolla on paikkansa Euroopassa. olisin halunnut yksityiskohtaisesti selittää teille, miksi minun mielestäni on tarpeellista, että kaikissa Euroopan unionin maissa meillä olisi vähimmäispalkka ja vähimmäistulo, jonkinlainen vähimmäistulo. Me tulemme toimimaan tähän tämän saavuttaaksemme. Ja haluaisin myöskin kertoa, kuinka vakuuttuneita me olemme yleishyödyllisistä palveluista ja kuinka tärkeänä me pidämme sitä, että julkiset palvelut säilytetään eikä niitä äh, alisteta äh, erilaisille oikuille Euroopassa. Ja olisin hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, äh, olisin halunnut puhua teille myöskin Afrikasta. Afrikasta, joka on niin usein onnettomassa tilassa, joka niin usein unohdetaan, mutta se on kuitenkin voimavaroiltaan ja resursseiltaan ja inhimillisiltä resursseiltaan hyvin rikas. Meidän ei tule unohtaa Afrikkaa, meidän tulee saada päätökseen nämä draamat ja tragediat, joita me todistamme joka päivä. Joka kuudes sekunti ihminen kuolee nälkään ja me menetämme 25 000 lasta joka päivä sen takia, että heillä on nälkä. Joka ikinen päivä päivä 25 000 lasta kuolee nälkään ja niin kauan kuin näin on, niin Eurooppa ei ole saanut työtänsä päätöksen, eli meidän täytyy saada tähän tilanteeseen muutos. Niin herra puhemies, meidän on todellakin aloitettava uudelleen. Meidän tulee kuunnella nie heitä, jotka puhuivat meille 25. toukokuuta, mutta nyt ei ole vallankumouksen hetki, eikä vastavallankumouksen hetki myöskään. Jos me haluamme että eurooppalaiset rakastuvat uudelleen Eurooppaansa. Meidän täytyy kertoa heille, että me olemme ylpeitä Euroopasta. Meidän tulee kertoa heille, että me olemme ylpeitä monesta asiasta, jota me olemme saavuttaneet viime vuosikymmeninä. Usein sanotaan, että ero, että kysymystä sodasta ja rauhasta ei enää edes tarvitse esittää mutta tällainen dialogi sodasta ja rauhasta, se on eurooppalaista keskustelua ja tämän me olemme joutuneet todistamaan Euroopan periferiassa. Rauha ei ole pysyvä vierailija eurooppalaisella maaperällä. Meidän täytyy olla ylpeitä äitiemme ja isiemme ja isoäitiemme ja isoisiemme sukupolvista, jotka taistelivat taistelukentillä ja he ovat rukoilleet sen puolesta, että ei koskaan enää sotaa. Ja he harjoittivat sellaista politiikkaa, jonka ansiosta olemme siinä, missä me olemme. Me olemme heille paljosta velkaa. meidän tulee olla ylpeitä siitä, että 90-luvulla me onnistuimme laajentumisessa – me yhdistimme historian ja maantieteen, eli sodan jälkeinen eurooppalainen jakotila saatettiin päätökseen. Me yhdistimme ilman aseita vakaumuksella maantieteellisesti ja historian suhteen Euroopan, Ja haluaisin osoittaa kunnioitusta niille, jotka Itä-Euroopassa ja Keskisessä Euroopassa joku päivä päättivät ottaa historian käteensä ja päättivät, että he eivät enää kärsi historiasta, vaan laativat historiaa itse ja lopettivat. Meidän tulisi lopettaa puhuminen vanhoista ja uusista jäsenvaltioista. Meillä on vain jäsenvaltioita. Meidän tulee olla ylpeitä siitä, että myöskin yhtenäisvaluutta saatiin aikaiseksi. Yhtenäisvaluutta ei jaa Eurooppaa, se suojelee Eurooppaa. Se suojelee, suojelee Eurooppaa. j'étais herra puhemies, olin maani valtiovarainministeri 20 vuoden ajan ja joka kuudes kuukausi minun täytyi matkustaa Brysseliin osallistuakseni emu-kokouksiin. Olen joka kuukausi kokenut, kuinka vaarallinen yhtenäisvaluutta välillä oli eurooppalaiselle taloudelle. Hyvin useasti koin sen, kun jäsenvaltio menetti itsearvon tunnensa, kun kilpailukykynsä säilyttääkseen sen täytyi devalvoida. Olin hyvin katkerana todistamassa järkyttäviä tapahtumia kun maiden täytyi lisätä valuuttansa ulkoista arvoa ja niitä maita, jotka joutuivat devalvoimaan valittamansa, koska pelättiin, että jouduttaisiin uudelleen inflaation tilaan. Jos Ukrainan tai talouskriisin aikana jotka iskivät meidän keskiöön tässä maailmanvaltaisessa taistelussa. Jos me olisimme edelleen eurooppalaisessa valuuttajärjestelmässä, niin me olemme, olisimme todennäköisesti valuuttasodassa. Ranska vastaan, Saksa, Italia vastaan, Espanja, kaikki kaikkia vastaan. Euro saa aikaan kuria ja sen kunnianhimo johtaa siihen, että meillä on valuuttajärjestystä, joka suojelee meitä ja se suojelee myöskin Eurooppaa. Ja Kreikka, herra puhemies. Kreikka ei halunnut lähteä euroalueesta ja me emme halunneet, että Kreikka olisi lähtenyt. No entäs Iso-Britannia? Niin, mitäs Britannian tulee? I, I am, I am. Minä puollan yhtenäisvaluutta, koska se suojaa Eurooppaa, sen taloutta ja sen kansalaisia. Roskaa huudetaan yleisöstä. Monsieur, Monsieur le Président. Herra puhemies, jos me emme olisi toimineet tavalla, jolla toimimme viime vuosikymmeninä. Jos Euroopasta ei olisi tehty rauhanmannerta, jos me emme olisi yhdistäneet eurooppalaista historiaa ja maantiedettä, jos me emme olisi luoneet yhtenäisvaluuttaa, jos me emme olisi rakentaneet Euroopasta suurinta ö, yhtenäismarkkinaa maailmassa, niin missä tilanteessa me tänä päivänä olisimme? Missä tilanteessa olisimme? me olisimme todennäköisesti heikentyneitä me olisimme aseettomia. Ja Eurooppa tänä päivänä edeltäjiemme ansiosta on manner. Eurooppa on manner, jolla kansalaiset voivat asua rauhan tilassa. hetkinen. Ymmärrämme kyllä vaikka, että huutaisi niin lujaa sieltä, eli ehkä voisitte olla hiukan hiljempaa. Ei ole tar- tarpeellista jatkuvasti keskeyttää puhujaa. Herra puhemies, en halua Eurooppaa, joka valtaa historian lehterit. En halua Eurooppaa, joka vain tarkkailee muita, kun muut toimivat ja menevät eteenpäin. Haluaisin Euroopan, joka olisi näyttämön keskellä, joka menee eteenpäin, joka voittaa, joka suojelee, joka on olemassa ja joka voi toimia mallina muille. Ja jotta tähän päästäisiin, meidän tulisi ottaa inspiraatiota niistä vakaumuksista ja periaatteista, jonka, jotka saimme perintönä niiltä suurilta eurooppalaisilta, jotka olivat olemassa silloin, kun me emme olleet vielä missään. Haluaisin osoittaa kunnioitusta komission suurta puheenjohtajaa Jacques Deloria kohtaan. Delor on ystäväni ja hänen työnsä tulee inspiroimaan minua joka päivä. Haluaisin myöskin osoittaa kunnioitusta François Mitterrandia kohtaan. Hän sanoi, että nationalismi johtaa sotaan ja Mitterrand oli aivan oikeassa – Ja haluaisin myöskin osoittaa kunnioitusta Helmut Koolille, joka minun elinaikanani oli kaikista suurin eurooppalainen, joka minulla oli onni tuntea. Meidän tulisi toimia kuten he. Heillä oli kärsivällisyyttä, rohkeutta, päättäväisyyttä. Meiltä tulisi löytyä samaa rohkeutta, päättäväisyyttä ja kärsivällisyyttä. Meillä tulisi olla nämä kolme asiaa koska niiden kautta me voimme vastata kunnianhimoisiin. Me voimme, herra puhemies ja hyvät naiset herrat, me voimme saavuttaa suuria asioita yhdessä kansalaisten ja koko maailman eh, eduksi. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Kiitos. Kiitoksia, Juncker. Sitten poliittisten ryhmien puheenjohtajat ja sitoutumattomat saavat puheenvuoron ensin kansanpuolueesta Weber, olkaa hyvä. Ja president Puhemies, hyvä Juncker. Tänään on hyvä päivä Euroopalle. Eurooppa ja eurooppalaiset toimielimet viime viikkoina ovat osoittaneet, että olemme täysin toimintakykyisiä kansalaiset Euroopan vaaleissa ovat valineet Euroopan uudistusten enemmän demokratian ja Euroopan parlamentti nyt tämän kriisin jälkeen on kuitenkin saanut enemmistön sellaisiin poliittisiin ryhmiin, jotka haluavat rakentaa Eurooppaa eteenpäin. Me haluamme tehdä Euroopasta myöskin demokraattisemman. Tämä on historiallinen päivä. Ensinnäkin äänestäjät ovat nyt suoraan mukana valitsemassa komission pääpuheenjohtajaa. Tämä on tärkeä alku tälle prosessille. Ja kun puhutaan kärkiehdokkaista, niin sitä voidaan kritisoida tai pitää hyvänä, mutta demokraatit ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että periaatteessa on parempi, että äänestäjät ennen vaaleja voivat tietää, mihin ollaan menossa, kenen henkilöiden kanssa halutaan edetä, kuin että kerrotaan kaikki tämä vasta vaalien jälkeen. Ja me olemme nyt hiukan lähempänä näitä periaatteita. Tämä on hyvä näin, eikä tästä enää voida mennä taaksepäin. Tänään on hyvä päivä Euroopalle ja poliittisen ryhmäni puheenjohtaja voi sanoa, että tämä on hyvä päivä myöskin minun puolueelleni. Itse edustan Euroopan kansanpuoluetta ja muistuttaisin, että kaikki ohjelmamaat Kreikka, Espanja, Portugali ja Irlanti, niissä kaikissa kansanpuolueen johtama hallitus. Sosiaalia palveluita on leikattu ja EPP joutui tekemään hyvin monia epämiellyttäviä päätöksiä, jotka piti selittää kansalaisille. Kansalaisilta on vaadittu paljon ja toisaalta EPPn hallitukset vaikka Saksassa, Luxemburgissa ja Suomessa ovat puhuneet ihmisille siitä, kuinka tärkeää solidaarisuus on. Ja vaalien aikana sitten arvosteltiin hyvin paljon viime vuosien päätöksiä, ja Euroopan kansanpuolue ja myös Jean-Claude Juncker ovat puolustaneet näitä päätöksiä ja selittäneet ihmisille, kuinka tärkeitä ja tarpeellisemmat toiveet olivat. Euroopan kansanpuolue on jälleen kerran voimakkain puolueryhmä Euroopan parlamentissa. Jean-Claude Juncker voitti vaalit ja hän on oikea mies oikeaan aikaan. <coughs> Jean-Claude Juncker on Euroopan kansanpuolueen ehdokas, mutta tänään hän pyytää koko parlamentin hyväksyntää. Me tiedämme, että demokraattinen periaate on kompromissi. Myöskin muiden ajatukset on saatava kuuluviin. Ja Jean-Claude Juncker on valittu EPPn ohjelman pohjalta, mutta hän edustaa konsensusta Euroopan parlamentissa ja hän sai siihen jo oman puoliryhmänsä eli EPPn tuen. Hyvin paljon on puhuttu uudistuksista ja muutoksista, ja tehtävät ovat selvillä, ja ne on kuvailtu tarkasti. EPPlle neljä kysymystä on tärkeitä. Me tarvitsemme kasvua, Euroopan on oltava kilpailukykyisempi, me tarvitsemme uudelleen teollistamista. Toiseksi meidän täytyy saada enemmän vakautta. peloilla ei luoda tulevaisuutta, vaan tuhotaan tulevaisuutta. Ja kolmanneksi tarvitaan enemmän kunnioitusta kansallisella tasolla, esimerkiksi kun ajatellaan kansallisia parlamentteja. Ja neljänneksi Euroopan pitää kriisivuosien jälkeen katsojalleen ulospäin, kun ajatellaan maahanmuutto- tai pakolaispolitiikkaa tai sitten esimerkiksi Ukrainan tilannetta. Neljä painopistealuetta, joita haluan nyt korostaa. Ja hyvät naiset heille, en halua käyttää puheaikaa nyt siihen, että puhun laajasti näistä sisällöistä. Meillä on tähän vielä viisi vuotta aikaa. Mutta tänään haluaisin käyttää puheaikani siihen, että otan esille kaksi keskeistä kysymystä, jotka liittyvät siihen, miten toimimme Euroopassa. Ensinnäkin haluaisin puuttua Junckerin sanoihin ja korostaa niitä. Eli nyt puhutaan muutoksista, mutta täytyy muistaa, että monet ihmiset Euroopassa – näkevät muutokset ja uudistukset pikemminkin uhkana kuin mahdollisuutena. He ovat peloissaan, kun me puhumme muutoksista. Ja siksi meidän täytyy saada ihmisen näiden muutosten taakse. Minusta tärkeää on se, että tällä hetkellä elämme hetkeä, jolloin on hyvin perustavanlaatuisia muutoksia tapahtumassa. Sata vuotta sitten teollista muuttuminen oli hyvin suuri muutos. Ja silloin yhteiskunnassa oli voittajia ja häviäjiä ja maailma muuttui. Tällä hetkellä elämä nyt vaiheessa, jossa suuria muutoksia on käynnissä enemmän kuin koskaan ennen. Jos ajatellaan vaikka väestön kehitystä, 15 prosenttia eurooppalaisista on yli 65-vuotiaita ja vuonna 2050 se ei ole enää 15 prosenttia, vaan 25 prosenttia. Eli enemmän eläkeläisiä, vähemmän innovaatioita ja tämä tulee muuttamaan Eurooppaa. Sitten globalisaatio. Hyvät kollegat, vaurautta jaetaan uudella tavalla valtavaa vauhtia tässä maailmassa ja Euroopan rooli on pienempi. 26 vuoden päästä 2040 ei varmaan enää ole yhtään eurooppalaista valtiota G7-valtioissa, jos katsotaan vain taloutta. Kaikki viittaa siihen. Sitten ilmastonmuutos, ympäristön tilanne digitalisaatio, joiden kautta olemme yhteydessä ystäviin, teemme ostoksia. Kaikki muuttuu digitalisoinnin kautta. Me näemme näitä etuja, mutta olemmeko jo hallinneet nämä haittapuolet? Hyvin perustavanlaatuisia muutoksia on tapahtumassa samanaikaisesti ja on tärkeää, että me selitämme ihmisille ja kerromme ihmisille tästä, koska edellytyshän on, että olemme avoimia näiden uudistusten suhteen. Uudistukset ovat tärkeitä, jotta voimme pitää kiinni eurooppalaisesta elämäntyylistä, jotta voimme ylläpitää arvojamme ja voimme säilyttää Euroopan yhtä ainutlaatuisena myös tuleville sukupolville. Ja täytyy myöskin todeta selvästi, että me pidämme kiinni tämänhetkisistä rakenteista, mutta jos me emme ole valmiita muutoksiin, niin silloin häviämme. Sen voi nähdä, jos katsotaan tämänhetkistä Eurooppaa. Siellä, missä on rohkeita poliittisia muutoksia, niin siellä ihmiset voivat paremmin, siellä on tulevaisuutta. Ja Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa tämä nähdään kaikkein parhaiten. Kun totalitarismi ja kommunismi romahtivat, siellä on tehty, saatu aikaan valtavia muutoksia. Ja kollegat näistä maista tietävät tämän paremmin kuin me länsi- tai euro- etelä-eurooppalaiset. Eli jos jämähtää paikalleen, niin se tarkoittaa taantumaa. Meidän täytyy olla avoimia uudistusten suhteen, se on tulevaisuutta. Meidän täytyy rohkaista ihmisiä ja meidän täytyy saada ihmiset haluavaan uutta. Hyvät kollegat, sitten vielä toinen keskeinen ajatus. Uudistukset, asiallisuus. Euroopan pitää olla pragmaattinen Näinhän nyt vaaditaan ja kaikilta jäsenvaltioilta. Mutta Eurooppa on myöskin nyt teknisempi. Ihmiset näkevät Euroopan kylmänä koneistona, ja minä en halua olla pelkästään pragmaattinen. Tulevina vuosina haluaisin ajatella Eurooppaa ja haluaisin, että pystymme olemaan iloisia Euroopasta ja että pystymme muokkaamaan Euroopan tulevaisuutta. Ja mitä tämä tarkoittaa? Kun olin nuori, ja kun aloin kiinnostua politiikasta, luin hyvin paljon Eurooppa-ajatuksista, perustajaisistä. Ja toisen maailmansodan jälkeen oli ihmisiä, jotka sitten sanoivat, haluan Euroopan, jossa on rauhaa, haluan mantereen, jossa pystyy elämään työllään, haluan mantereen, jossa nationalismi ja totalitarismi päihitetään, joka löytää historialliset juurensa ja haluan mantereen ilman rajavalvontaa ja yhteiset markkinat ja yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa. Näin siis toisen maailmansodan raunioiden päällä todettiin. Ja sitten monet poliitikot vasemmistolla ja, vasemmistossa ja oikeistossa pitivät tätä mahdottomana. Ja nyt ehkä sanottaisiin, heillä oli melkoisia <coughs> kuvitelmia, mutta he tekivät mahdottomasta mahdollisen ja, ja voittivat. Ja tällä hetkellä meillä on nyt MIFID-sopimus, six-pack, maatalouden muutos, kaikki tämä on tärkeää, mutta onko se riittävää? Euroopalla on paljon tarjottavana. Iso-Britannia esimerkiksi, sehän on parlamentaarisen demokratian syntymämaa. Sieltä on tämä ajatusperäisin ja tällä hetkellä koko Eurooppa on ylpeä tästä parlamentaarisesta perinnöstä. Tai sitten Ranska. Eilen oli Ranskan kansallispäivä. Vapaus, veljeys, tasa-arvo, erityisesti miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Ranskassahan on kehitetty nämä ajatukset, ne ovat nyt ympäri Eurooppaa, ja nyt me eurooppalaiset ovat ylpeitä perusoikeuskirjasta. Saksassa oli uskonpuhdistus, valtio odotettiin kirkosta, ja sitten Kreikka, Siellähän on filosofia, Roomasta on tullut oikeusjärjestelmä. Ja sitten Portugali, Espanja, suuret meren kulkuvaltiot ovat löytäneet maailman. Kaikilla mailla on oma historiansa ja Euroopassa me olemme tehneet hyvin paljon asioita yhdessä. Nyt nämä menestykset ovat eurooppalaista kulttuuria. Me eurooppalaiset saimme tämän aikaan. Jokainen on ollut tähän vaikuttamassa ja jokainen on riippuvainen toisistaan. Minun käsitykseni Euroopasta pohjautuu näille menest- saavutuksille. Meidän täytyy muistaa demokratia- ja ihmisoikeudet. Ne eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä. Ja jos katsotaan G20-maiden tilannetta, jos puhutaan vaikka maailmankaupasta, niin kuka sitten sanoo, että kyllä kauppaa, mutta lisäksi täytyy kieltää lapsityövoima. Tekeekö Intia tai Brasilia näin? No ei, Euroopan pitää se tehdä. No sitten, kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta, toimiko USA sen puolesta ja Kiina? Ei, vaan Euroopan pitää se tehdä. Ja kuka sitten muistaa näistä huippukouksista, että halutaan ratkaista konflikteja rauhanomaisesti, toimivatko ennen Yhdysvallat tai Venäjä? Ei, vaan eurooppalaisten pitää toimia näin. Tämän minun toiveeni seuraavalle sukupolvelle Eurooppa, joka on ylpeä saavutuksistaan, Eurooppa, joka ei ruoski itseään ja joka tietää, mitä vastuuta sillä on ja joka sitten toimii yhtenäisesti Euroopan ulkopuolella. Meidän täytyy saada ihmiset haluamaan olemaan eurooppalaisia. He toimivat omalla alueellaan, jos he ovat varttuneita, heidän pitää olla ylpeitä omasta valtiostaan ja heidän tulisi muistaa, että eurooppalaiset ovat vaikuttaneet siihen, miten maailma on kehittynyt. Euroopan ei pidä unohtaa, että maailma tarvitsee Euroopan panosta. Ja hyvät kollegat, lopuksi vielä. Ja no, kun ajatellaan Eurooppaa ja kuinka paljon siellä on erilaisia sisältöjä, niin onko sitä mahdollista rakastaa? Euroopassa on erilaisia mai, maisemia. Euroopassa on Rooma, Atena, Budapest. Eurooppa, jossa on kulttuuria. Koko maailma tulee käymään museoissamme koko maailma tulee nauttimaan eurooppalaisesta kulttuurista. Se on erittäin monipuolinen, ainutlaatuinen. Euroopassa on valtavasti asioita, se on hyvin eloisa. Ja bayerilaisena, saksalaisena, eurooppalaisena tunnen oloni erittäin hyväksi Euroopassa. Ja olen mielelläni eurooppalainen. Ja mielestäni on tärkeää, että otetaan huomioon myöskin tämä tunteellinen puoli. Hyvät kollegat, ryhtykäämme töihin, va- antakaamme Jean-Claude Junckerille voimakas mandaatti, jotta hän voi sitten tehdä oman tehtävänsä. Yhdessä teidän kanssanne EPP haluaa teidän kanssanne, että pidämme huolta ongelmista, jotka ovat ongelmia kansalaisille. Euroopan pitää tehdä tehtävänsä ja toimittaa tuloksia. Ja haluan, että pragmaattisen, pragmaattisuuden lisäksi meillä on samanlaisia ajatuksia kuin isillä ajatuksia, näkymiä yhtenäisestä Euroopasta tulevaisuudessa. Eurooppa, joka on ylpeä alkuperästään ja jäsenvaltiostaan, mutta myöskin siitä, että olemme kiitollisia eurooppalaisuudestamme. Kiitoksia sitten sosialistien ja demokraattien ryhmästä Pitellä. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Puheenjohtaja Juncker, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin puhua alueesta, joka ei ole Euroopan unionissa. Mutta näinä päivinä se on ollut hyvin eurooppalainen, Gaasan alue. Kasan alueella on sota, jälleen yksi sota, jossa tuhannet siviilit kuolevat. Meidän täytyy pysäyttää nyt tämä sota. Kukaan ei voi ummistaa silmiään tai kääntää katsettaan pois. Tämä sota on Euroopan rajoilla, Syyriassa muutama kilometri, Kyproksesta, Libyassa, Italian eteläpuolella Gaasan alueella, mutta myöskin Ukrainassa, Euroopan ytimessä. Luulimme, että sodista oli päästy eroon ikiajoiksi, mutta ne ovat nyt palanneet ja ne nostavat esiin vanhoja demoneita. Muistatte Serberenichan? Ja hän on nyt vuosipäiväkin näinä päivinä. Mutta tämä sota on meille peili, koska meidän täytyy nyt muistaa tämä tilanne, ja Weberhän tästä jo muistuttikin. Eli mistä Eurooppa-hanke lähti käyntiin? Tietysti olemme talous- ja rahaliitto ja myöskin pankkiunioni, mutta olemme jotain enemmän. Kyse on sivilisaation ja rauhan projektista, solidaarisuudesta. Ja tässä uuden kauden alussa meidän täytyy nyt tehdä työtä jotta saamme aikaan tulitauon ja humanitaarisen avun Gazaan. Eurooppa ei ole oma itsensä, jos se ei välitä tätä rauhanviestä, josta se on syntynyt. Ensimmäinen ajatukseni menee niille tuhansille uhreille, joita Gazassa on jo syntynyt. Puhemies, viisi vuotta sitten tässä samassa salissa täällä oli José Manuel Barroso, Kriisi oli alkanut muutama kuukautta aikaisemmin ja monet jo ennustivat loppua. Viittä vuotta myöhemmin, te muistutitte tästä rehellisesti, niin kriisi on edelleen käynnissä. Eurooppa on nyt syvässä taantumassa. Meillä on deflaatioriski. Köyhyys ja työttömyys ovat lisääntyneet. Kokonainen sukupolvi on menettänyt toivonsa tulevaisuuteen. Puheenjohtaja Juncker, te usein puhutte, koska te olette hyvin sivistynyt mies, Euroopan historiasta. Ja minäkin katson, että historia on tärkeää ja että meidän täytyy oppia viime vuosien virheistä, virheistä, jotka ovat johtaneet meidät tähän kriisiin. Ensinnäkin virhe oli se, vuoden 1929 virhe, eli säästötoimet. Kun näytetään kysyntäkriisiä, meidän olisi pitänyt tehdä investointeja, jotka luovat kasvua. Sitten kun ajatellaan köyhyyttä, meidän olisi pitänyt uudistaa sosiaaliturvajärjestelmäämme, mutta sen sijaan tilintarkastajien hengen mukaisesti on supistettu menoja sosiaalialalla ja myöskin talouden kasvupotentiaali on pienempi. Kukaan ei halua jakaa julkisia varoja sokeasti ympärinsä vaan täytyy löytää oikea tasapaino, kun ajatellaan sitten miten voidaan vakauttaa valtion taloutta ja miten sitten voidaan tukea laajoja investointeja. No sitten on puhuttu siitä, että valtion talouden pitää saada kuntoon, mutta nyt kysyn, missä on järjestystä, jos joka toinen nuori on työttömänä? Entä sitten, jos köyhyys kasvaa eksponentiaalisesti? Ja sitten valtion talous. Meidän täytyy miettiä omia elämiämme. Ja mitä nyt on opittu kriisistä, ja tehän puhuitte tästä jo aikaisemmin, kaikki säännöt, myöskin budjettisäännöt, niitä pitää soveltaa niin, että niistä on hyötyä kansalaisillemme. Ja toinen asia on se, että Euroopassa olemme riippuvaisia toisistamme maat ja taloudet ovat sitoutuneet toisiinsa. Ja sitten maahanmuuttajat, jotka saapuvat Lampedusaan, todennäköisesti ovat syrjäytyneitä sitten suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa, Lontoossa, Madridissa, Pariisissa, Berliinissä, Roomassa – Tällainen keskinäinen riippuvuus johtaa siihen, että me olemme, meidän pitää olla vastuullisia ja solidaarisia, jakaa tehtävämme. Ja sitten kolmas asia on se, että tarvitaan enemmän demokratiaa. Tässä kriisissä tämä on nähty. Ja meidän täytyy nyt myöntää tämä, Juncker. On ollut kymmeniä hallitusten välisiä konferensseja, mutta niistä ei ole tullut tuloksia, ja sieltä on tullut sekavia, tehottomia päätöksiä, Eli me tarvitsemme nyt voimakkaampaa demokratiaa Euroopan unionissa. Ja tänään me tuemme teitä, Juncker. Me uskomme, että te olette oppineet tästä kriisistä erityisesti sen, että tarvitaan enemmän demokratiaan. Ja te olette nyt tänään täällä, ja tämä on nyt pieni vallankumous Euroopassa viime viikkojen aikana. Ensimmäistä kertaa komission puheenjohtaja valitaan ottaen huomioon myöskin kansalaisten antamat äänet. Tämä osoittaa, että parlamentaarinen demokratia on vahvistunut ja tästä ei enää ole paluuta taaksepäin. Parlamentti oli hyvin tiukka tässä kysymyksessä ja muussa tapauksessa, Juncker, te varmaan ette olisi nyt sitten komission ehdokas. Tukemme teille tänään ei ole mikään blankosekki. Pidimme hyvin paljon joistain viittauksista puheenvuoroissanne sosiaalisiin kysymyksiin. Ja sosiaalinen markkinatalous, jota te korostitte, sehän kuuluu sosialistien ja demokraattien kulttuurin Euroopassa, mutta mehän tiedämme, että te ette ole sosialisti. Eikä se ole mikään ehto puheenjohtajuudelle, vaikka pannamatta paras. Me emme voittaneet vaaleja, vaan te voititte ja on oikeudenmukaista, että te olette nyt komission puheenjohtajaehdokas. Tulevina kuukausina, kun on kuulemistilaisuuksia komission jäsenille, me katsomme, miten sopivat yhteen meidän ohjelmamme ja sitten seuraavan komission ohjelmat. Ja me olemme hyvin tiukkoja. Parlamentin demokraattinen valvontakomission suuntaan vahvistuu. Ja sitten puhe unionin tilasta, se ei ole enää mitään retoriikkaa, vaan todellakin vuositasolla katsotaan, mitä komissio on saanut aikaan. Ja me emme tue teitä ainoastaan siksi, että haluamme kunnioittaa uutta parlamentaarista demokratiaa. Kuten tiedätte, viime päivinä olemme neuvotelleet ja esitelleet teille omat painopistealueemme, niin kuin pitääkin. Halusimme enemmän kasvua, sosiaalisempaa Eurooppaa, enemmän solidaarisuutta, erityisesti kun ajatellaan maahanmuuttoa. Ja te olette tänä aamuna näihin kysymyksiin toimittaneet asiakirjoja esimerkiksi, tai sitten vastasitte puheenvuorossanne, ja me olemme vakuuttuneita näistä vastauksista. Me halusimme teiltä lukuja, konkreettisia tietoja. Te olette toimittaneet näitä lukuja ja myöskin määräajan, eli 300 miljardia investointeihin, joka luo uusia työpaikkoja. Ja te puhuitte tästä tästä aikataulusta, eli helmikuussa 2015. Sitten puhuitte teollisuuspolitiikasta. Tässäkin asiassa on nyt lukemia, ja me haluamme, että vuoteen 2020 mennessä eurooppalainen teollisuus nostaa osuuttaan Euroopan bruttokansantuotteesta. Me haluamme vastustaa sosiaalista polkumyyntiä Meillähän on direktiivi, joka liittyy lähetettyihin työntekijöihin, eli samasta työstä ja samassa paikasta pitää saada sama palkka. Ja te olette puhuneet myöskin veropolkumyynnistä, eli Euroopan tasolla pitäisi olla yhteinen yritysveropohja, ja sitten pitäisi saada käyttöön myöskin transaktiovero. Ja ohjelmassa on puhuttu myöskin Troikan poistamisesta. Se on tehnyt pahaa Kreikalle ja ohjelmamaille, Sitten pitää arvioida myöskin sosiaalista vaikutusta kansallisessa uudistusohjelmassa. Ja nopeasti pitäisi hyväksyä syrjimättömyysdirektiivi. Ohjelmassanne on toinenkin tärkeä kohta, eli pitää rahoittaa enemmän toimia, joilla autetaan nuorisotuen piirissä olevia nuoria. Olemme ylpeitä siitä, että nämä asiat ovat ohjelmassanne ja monissa muissa asioissa on vielä paljon tekemistä. Olisimme halunneet enemmän selkeyttä joustavuuteen. Te vain viittasitte neuvoston kantaan tässä asiassa. Olemme iloisia näistä suuntaviivoista. Ja sitten ECOFIN neuvoston puheenjohtajaksi todennäköisesti nimitetään sosialisti, mutta jos ajatellaan joustavuutta, niin me olemme siinä erittäin tiukkoja. Me katsomme, että maat, joissa on saatu aikaan kunnianhimoisia muutoksia, niin niille ei pidä pakoittaa liian tiukkoja budjettisääntöjä. Me haluamme, että sääntöjä noudatetaan totta kai, mutta myöskin meidän täytyy muistaa kasvu. Olisimme halunneet enemmän rohkeutta vanhempainlomadirektiiviin, koska eurooppalaiset naiset pitää saada nyt sellaiseen tilanteeseen, että he pystyvät yhdistämään perhe- ja työelämän. Olisimme halunneet enemmän viittauksia ympäristön kestävyyteen. Meidän täytyy pitää tällä hetkellä huolta planeetasta, ja olisimme halunneet kuulla enemmän inhimillisestä pääomasta, lahjakuuksista. Sehän on Euroopan todellinen rikkaus. Me olemme valppaina me olemme lojaaleja ja vaativia keskustelukumppaneita. Meillä ei ole oikeutta tehdä virheitä. Jos konservatismi jatkuu vielä, niin viiden vuoden päästä olemme köyhtyneessä Euroopassa, joka on jakaantunut ja jolla ei ole enää päämäärää. Silloin Eurooppa on tuomittu tuhon, mutta me voimme yhdistää voimamme ja työn kautta, työmme kautta voimme lähettää Euroopalle viestejä solidaarisuudesta, haluamme välittää rauhanviestejä ja tällä tiellä me, joilla on erilaisia historioita ja kantoja, me ojennamme teille kätemme, annamme teille luottamuksemme ja nyt teidän tehtävänne on olla tämän luottamuksen arvoinen seuraavan viiden vuoden aikana. Me valvomme teitä tarkkaan ja lykkyä tykö, Juncker. Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmästä Kamal, olkaa hyvä. Mr. Juncker. Edukas Juncker, suuret muutokset eivät tapahdu itsestään. Niitä, niissä tarvitaan johtajuutta, johtajuutta, joka katsoo tulevaisuuteen, ei menneisyyteen, joka ymmärtää, vuoden 2050 haasteet, ei vuoden 1950 haasteita, joka ymmärtää ihmisten huolet, jotka haluavat yhteistyön Eurooppaa, eivät keskittynyt Eurooppaa. Jos viette eteenpäin sellaista ohjelmaa, joka avaa markkinat, poistaa esteet ja hajauttaa vallan, me tuemme teitä. Mutta jos te viette eteenpäin vanhanaikaista, taaksepäin katsovaa esityslistaa, niin me tarjoamme rakentavia muita ehdotuksia. Monet meistä haluavat, että te selkeytätte kantaanne. Viime viikolla kuulemisissa poliittisissa ryhmissä, kun puhuttiin esimerkiksi Euroopasta äitiysluvasta ja budjettikurista, sanoitte ECRn kokouksissa muuta kuin muissa ryhmissä. Me haluamme, että te sanotte meille, mitä te todella uskotte. Todellisuus, kuten te tiedätte ja mekin tiedämme, ettei teillä millään ole mitään merkitystä, sillä sopimus on tehty. Kaikki on jo päätetty. Vaalit, joiden oli tarkoitus lopettaa kaikki käytäväsopimukset, on johtanut kaikkien käytäväsopimusten äitiin. Te tiedätte ja me tiedämme, että te todennäköisesti olette komission seuraava puheenjohtaja. Ja puheenjohtaja Juncker, toivomme teille hyvää. Mutta minun ryhmäni jäsenet eivät äänestä teidän puolestanne kahdesta syystä. Ensinnäkin me emme hyväksy sitä prosessia, jonka seurauksena olette täällä. Meidän mielestämme teillä ei ole EU-laajuista mandaattia, joka koskee kaikkia 28 jäsenvaltiota. Toiseksi ryhmän jäsenet eivät ole vielä vakuuttuneita siitä, että te olette oikea mies johtamaan eurooppalaista uudistusta Toivon, että seuraavien vuosien aikana todistatte tämän vääräksi. Kysymykseni teille on se, haluatteko, että komissio on viimeinen vanhan ajan komissio vai ensimmäinen uuden ajan komissio? Se on nimenomaan sen johtajuuden ydin, jonka haluaisimme nähdä. Haluamme johtajuutta, jolla uudistetaan budjettia. Siirrytään pois ajatuksesta siitä, että suurempi budjetti merkitsee parempaa budjettia. Sen sijaan hankitaan parempi budjetti, jonka avulla voidaan helpottaa investointeja infrastruktuurin, teknologiaan ja tutkimukseen. Antakaamme lapsemme hyvä periä elävä talous, ei valtavia velkoja, joita on rakennettu menneisyydessä. Sen sijaan, että keskityttäisiin siitä, mistä kerätään rahaa omista varoista, me keskustelu siihen, millä tavalla veronmaksujen rahoja pitäisi käyttää paremmin. Siitä syystä minun ryhmäni haluaisi nähdä, että budjetin valvonnassa olisi erikseen oma komissaarinsa. Haluamme johtajuutta, jotta voimme rakentaa yhtenäismarkkinat, jotka vastaavat uutta aikakautta Palveludirektiivin jälkeen, kahdeksan vuotta sen jälkeen, olemme erittäin kaukana palveluiden yhtenäismarkkinoista. Miksi emme kysy yrittäjiltä sitä, millä tavalla esteitä heillä on tiellään ja miten voisimme rakentaa yhtenäismarkkinat kaikille. Katsokaapa energiamarkkinoita ja yhdessä tunnistamme siellä olevia esteitä. Luomme kannustimia kansa, kansalaisillemme, jotta voidaan viedä eteenpäin tehokkuutta, investointeja energia-alalle, uusia energialähteitä ja enemmän energiaverkkoja yhdistäviä asioita, jotta voimme vähentää riippuvuuttamme Venäjästä. Me tarvitsemme johtajuutta, joka katsoo kauppaan ja kansainvälisen kaupan politiikkaan, joka vastaa uutta aikakautta joka, ja että meillä on avoimemmat sopimukset Lisäksi tarvitsemme kansainvälisiä kehitysohjelmia, joiden avulla voidaan tukea erilaisia oikeusjärjestelmiä, tekijänoikeuksia, tukea köyhien maiden yrittäjiä, jotta voidaan luoda näissä maissa työpaikkoja ja kasvua. Tarvitsemme johtajuutta, jonka avulla voidaan viedä eteenpäin parempia säännöksiä, jotka vastaavat uuden vaikkakauden vaatimuksia. Puhutaan kaikkin suuruisille yrityksille. Kysytään niiltä, mikä estää niitä luomasta uusia työpaikkoja, uutta kasvua. Me tarvitsemme johtajuutta, jonka avulla voidaan ottaa huomioon heikkoudet eurovyöhykkeellä. Ne tuottavuuden vähennykset, jotka johtavat työpaikkojen vähenemiseen Euroopassa. Kuten tiedätte, hyvin monilla jäsenvaltioilla ei enää ole valuuttamekanismeja, joiden avulla näitä ongelmia voitaisiin äh, ratkaista. Näin taakka on pankeilla ja kansalaisilla ja sopimuksia rikotaan. Lisäksi valtiot joutuvat puuttumaan kysymykseen. Me tarvitsemme johtajuutta, jotta ihmiset voivat jälleen uskoa vapaan liikkuvuuden periaatteeseen niille työntekijöille, jotka haluavat olla työelämässä mukana uusissa isäntämaissa, mutta samalla meidän täytyy myöskin ottaa huomioon maahanmuutto ja rajoittaa sitä niin, että kunnioittaa jokaisen maan oikeuksia. Myös ne maat, jotka menettävät kaikkein parhaimman työvoimansa toisille maille, ovat hankalassa asemassa. Nämä ovat joitakin esimerkkejä siitä, mistä tarvitaan johtajuutta, että EU voisi elää uudessa aikakaudessa, jotta se voisi elää uudessa vuosissa tässä, ei siinä vuosissa tässä, joka on mennyt. Johtajuutta, jotta voitaisiin pureutua kansalaisten huolenaiheihin ja pelkoihin, jotta voitaisiin täyttää ihmisten toiveet tulevaisuuden suhteen. Kolmanneksi, eh, valitettavasti, hyvä Juncker, meidän ryhmämme jäsenet ovat sitä mieltä, että teidän ohjelmanne ei näin tee. Odotamme, että te kykenette vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja silloin voitte saada meidän tukemme. Kiitoksia. Ja sitten ALDE-ryhmästä puheenvuoron saa Verhofstadt. Kiitoksia, hyvä puhemies. Käsittääkseni voimme sanoa, että kyseessä on historiallinen päivä, ei pelkästään näiden kaikkien puheenvuorojen vuoksi, joita tänä aamuna on kuultu, vaan siitä syystä, että olemme nyt valitsemassa komission puheenjohtajaa, eikä niin kuin tähän mennessä oli, että vain kumileimasimana toimimme ja valitsimme sen henkilön, joka neuvosto oli valinnut. Hyvä Jean-Claude. Tällä hetkellä ja tällä kertaa äänestäjillä on viimeinen sanansa sanottavanaan. Ja kun äänestämme Junkerin puolesta tänään. Sanotaan tämä nyt ihan avoimesti. Kyllähän se nyt on vaikeaa joillekin täällä parlamentissa hyväksyä tätä, mutta kun näin tehdään, niin me kerta kaikkiaan saamme aikaiseksi todellisen eurooppalaisen demokratian, jossa äänestäjät valitsevat ja päättävät siitä, mitä tapahtuu. Hyvät kollegat, ei ole sunkaan vahinko, että näin tapahtuu. Se on seurausta erittäin pitkästä yhteisestä matkasta, joka on käyty. Valmistelukunnan, valmistelukunnasta lähtien ja kaksi erittäin tärkeää eurooppalaista haluaisin mainita myös tässä kohteessa. Andrew Duff ja Elmar Brock. Andrew, joka enää ei ole jäsen, ja Elmar, joka on aina täällä, käsittääkseni. Mutta eihän nyt taida olla paikalla, hän on aina täällä. 2, 6, 3 käsittääkseni on hänen paikkanumeronsa. Edelleenkin taistellaan siitä, kumpi on tämän ehdotuksen isä, eli että Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan. Minun ensimmäinen viestini tänään, Jean-Claude, on, ei pikin, niinkään ole teille, vaan se on niille jäsenille, pääasiassa suurten ryhmien jäsenille, jotka aikovat äänestää teitä vastaan. Ja minä haluan näille ihmisille, näissä kahdessa suuressa ryhmässä ja ehkäpä vielä muissakin ryhmissä, että jos näin teette, se mitä te teette, olette niiden puolella, jotka ovat Eurooppa-vastaisia. Näin. Ja täytyy huomata, eh, eh, tai toimitte juuri kun heidän äänestäjänsä ovat toivoneet. Minun mielestäni tämän päivän ironia on siinä, että Euroopan vastaiset tai edustaja Kamal, joka ei ota huomioon äänestäjien valintaa ja haluavat tämän vanhan sopimusjärjestelmän ottaa käyttöön. Eli tänään, jos äänestetään teidän puolestanne samalla, välittämme selkeän viestin, myönteisen viestin siitä, että olet ottanut huomioon suurimman osan meidän ehdotuksistamme, josta pääasiallinen on se, että meidän täytyy lopettaa tämä valinta säästötoimenpiteiden ja kasvun välillä. Kaikki tietävät, että me tarvitsemme molempia. Viiden vuoden jälkeen toivon, että te johdatte nyt sellaista komissiota, joka vie näitä molempia eteenpäin rahoituskuria yhtäältä ja kasvupakettia toisaalta. Mehän kaikki tiedämme, että ilman rahoituskuria, ilman että kunnioitamme vakauspakettia, minkään näköinen kasvu ei ole mahdollinen. Meidän täytyy se hyväksyä. Toisaalta tiedämme myös, että jos haluamme saada kasvua, meidän täytyy mennä pidemmälle kuin rahoituskuri. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi kasvupaketti sellaisena kuin sitä nyt on ehdotettu ohjelmassanne. Toinen syy jonka, siitä, miksi olemme tyytyväisiä ohjelmaanne ja miksi tuemme teitä, on se, että sanotte tärkeitä asioita laillisesta maahanmuutosta. Vihdoinkin siitä puhutaan. Ennen siitä ei puhuttu Euroopan unionissa. Ja myös arvoista. Ja että haluat ottaa erityisen komissarin paikan oikeusvaltioperiaatteen takaamiseksi. Mutta yksi asia haluan ottaa esille mikä on, olkoonpa näiden perustuslaillisten järjestelmien monimuotoisuus mikä vain, niin perusoikeudet ovat perusoikeuksia. Niistä ei voida keskustella. Ne, jos ne ovat perusarvoja, niin niitä täytyy kaikkia kunni, kaikkien kunnioittaa, riippumatta siitä, mitkä periaatteet ovat, tai perinteet ovat Euroopassa. Ja kolmas kommentti, jonka teitte, joka on tärkeä meille, on se, että pyritte todelliseen tasa arvoisen komission, siis miesten ja naisten välillä. Toivottavasti tähän pääsette. Lopuksi ehdokas Juncker haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Nyt kun kolme asiaa, kun johdatte komissiota tulevaisuudessa, ensinnäkin yhteisö on tärkeä, kuten totesitte. Yhteisömenetelmä on tärkeä, sillä kaikki hallitusten väliset toimenpiteet eivät ole todellakaan hyvän hallinnon esimerkkejä. Toiseksi, ja tämä on kaikkein tärkein asia, voi olkaa nyt hyvä, älkää toimiko niin kuin edeltäjänne. Käyttäkää aloiteoikeuttanne. Älkää kumarako pariisiin Lontosen, Berliinin ennen kuin esitätte oman paketin neuvostolle ja parlamentille. Tehkää se siitä syystä, että komissio on valmis näin tekemään ja on rohkea uskaltaa näin tehdä. Ei sen takia, että Euroopan neuvosto on tehnyt päätöksen. Älkää kuunnako vain Euroopan neuvostoa silloin tällöin, minun mielestäni koko, joka päivä, kuunnakaa Euroopan parlamenttia, me olemme tasa-arvoisia toimielimenä ja lopuksi luokaa uusi visio Euroopalle. Sitä me tarvitsemme. Sen kuulette, kun näette täällä monia. Monet ovat eksyksissä Euroopassa, koska visiota ei enää ole. Luokaa sellainen visio, jossa kysymys on siitä, että integroidaan yhä enemmän Euroopan unionia ja sen avulla voidaan päästä kriisistä. Aivan kuten 80-luvulla tehdään, jos näin teette, niin voin sanoa teille, että te löydätte meidät vierestänne koko matkaan, kaikki 68. Kiitoksia. Ja sitten GUE-ryhmästä Zimmer. Danke, Herr Kiitoksia, puhemies. Arvoisa Juncker, No, minä puhun usein Unkarista, mutta tämä euforia, joka nyt liittyy tähän päivään, niin meidän täytyy nyt hiukan hillitä tätä innostusta, koska en oikeastaan usko tähän. Mielestäni tässä on nyt sanottu kyllä, Eli eurooppa vaaleit vaikuttavat samanaikaisesti siihen, kenestä tulee komission seuraava puheenjohtaja. Mutta sanomme ei, jos nyt jo päätetään, että tämä on demokratian voitto. Nyt ollaan alkuvaiheessa ja siksi olemme nyt alkuvaiheessa, koska tällä pikkuaskeleella on tehty hyvin vähän viime viikkoina, jotta todellakin voitaisiin uskottavasti puhua demokraattisesta kehityksestä Euroopan unionissa. On sanottu, että tässä on saatu voitto ja kuitenkin demokratia on vähentynyt. Ja tässä nyt sitten tehdään lehmänkauppoja eri paikoista toimielinten välinä. Ja tässä johtoasemassa on suuri koalitio. No, mielestäni tässä demokratia on epäonnistunut. Nyt tarvitaan todellakin sitä, että demokratiaa vahvistetaan ja kehitetään. Ja tietysti täytyy katsoa äänestystulotosta. Eivät konservatiivit voittaneet vaaleja. Yli kolme ja puoli kertaa ihmisiä Euroopasta eivät äänestäneet konservatiiveja. Ja nyt puhun vain niistä, siis vain niistä, jotka eivät äänestäneet tai jotka katsoivat, että kun katsotaan EUn kehitystä viime vuosina, ja miten se on vaikuttanut heidän omaan elämäänsä, niin he ovat sitten päättäneet, etteivät vaadi Euroopan unelta enää mitään, vaan haluavat palata kansallisiin vastauksiin. Minun mielestäni se on erittäin vaarallista ja se estää demokratiaa. Ja tämä on nyt totuus. Me kaikki hävisimme nämä vaalit ainakin kaikki ne, jotka haluavat, että Euroopan unioni on demokratian unioni, oikeudenmukaisuuden unioni, solidaarisuuden unioni ja että EU todellakin on voima, joka ylläpitää rauhaa ja että sillä on merkittävä rooli ulkopolitiikassa. Tämähän oli alkuperäinen näkymä EU:ssa, mutta ihmisten on pystyttävä myöskin siihen identifioitumaan, eikä ainoastaan olemaan yhä kauempana siitä. Ja se, mitä tapahtui toukokuussa, se on täysin päinvastaista. Eli meillä on hyvin paljon vielä tehtävänä. Ja meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan unioni todellakin pystyy näyttämään ihmisille kaikille tulevaisuuden näkymiä. Viesti viimeisinä viikkoina ja kuukausina on mennyt eteenpäin äänestäjille – ja se oli, että mitään vaihtoehtoa ei ole. Ei vaihtoehtoja markkinapolitiikalle, tiukoille leikkauksille, sosiaalimallin heikkenemiselle, EUlle yksityistämiselle, liberalisoinnille, sääntämisen purkalliselle ja myöskin ympäristöstandardeille. Ja tässä määrävänä tahona ovat talous ja rahoitusmarkkinat. Tässä taas toitetaan samaa vanhaa mantraa, jota Thatcher toisti, vaihtoehtoa ei ole. Ja sitten kun katsotaan, millaisia muita ajatuksia Euroopassa on, nämäkin ihmiset ovat nyt ymmällään. Ja tämä on nyt suuri haaste edessämme. Ja myöskin te, Juncker, ja me katsomme, että vaalitulos tulisi hyödyntää intensiivisesti. Teidän pitää nyt miettiä, millaisia muutoksia te haluatte tuoda komission politiikkaan. No, tämä on nyt kuva, jonka olemme saaneet. Eli jatketaan edelleen niin kuin tähänkin asti EU:ssa, mutta se ei enää käy. Me odotamme teiltä selkeitä vastauksia siitä, millainen muuttunut rooli komissiolla on Troikassa. Me emme tyydy siihen, että sanotte, että Troikan pitäisi olla demokraattinen väline. No mitä se tarkoittaa? Ei se voi ainoastaan tarkoittaa sitä, että parlamentti on siinä mukana, vaan sen pitää tarkoittaa sitä, että Troikan politiikka on sellainen, jota voidaan noudattaa näissä ohjelmavaltioissa – jos ihmisten todellisuutta tuhotaan, niin eihän se liity mitenkään demokratiaan. Eli me haluamme teidän kantavan tämän vastuun. Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Ei voida vain sanoa, että kansainvälisen valuuttarahaston pitää poistua. Ja mitä mieltä olette sitten komission roolista Troikassa, kun ajatellaan velkaongelmia ja kun arvioidaan velkoja ja kun leikataan velkoja? Miten te toimitte tässä? Olen hyvin avoin teidän suhteenne. Te puhuitte monista asioista, eli sosiaalisista painopistealueista, joita haluatte korostaa paljon enemmän. Se on tietysti hienoa kuulla, mutta tämä nyt on kuultu niin monta kertaa viime vuosina. Olemme kuulleet sen yhä uudelleen ja uudelleen. Me haluamme konkreettisesti tietää, miten te aiotte toimia. Te olette puhuneet vähimmäispalkasta jäsenvaltioissa. Se on tärkeä asia, mutta on ky- onko kyse sitten sellaista palkasta, joka johtaa köyhyyteen? Ja estääkö se köyhyyttä? Nämä ovat niitä ratkaisevia kysymyksiä. Ja tässä lopuksi vielä yksi huomautus vielä. Te olitte ryhmässämme, vastasitte tai ette vastanneet kysymyksiimme, mutta yhä usein tuli esille se, että me odotamme komission puheenjohtajalta, että konkreettisissa suurissa ongelmissa EU:ssa täytyy olla paljon aktiivisempi. Jos ajatellaan nyt vaikka Kyproksen tilannetta, Kuka, jos te ette, alkaa neuvotella Turkin kanssa? Ja odotan tätä myöskin, kun ajatellaan Ukrainan ongelmaa, Venäjää. Te ette puhuneet mistään toimista Venäjää vastaan, mutta me tarvitsemme Eurooppaa, jossa ovat mukana kaikki jäsenvaltiot. Ei tarvita mitään uusia jakolinjoja. Eli Juncker, me emme äänestä teitä, te ette saa tänään ääntämme, mutta se, mitä te teette, niin me katsomme sitä päivittäin. Ja silloin, kun on, te toimitte niin, että ihmisten elämänlaatu paranee, niin silloin me voimme teitä tukea. Sitten vihreästä ryhmästä puheenvuoron saa Lamberts. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat kun 27 miljoonaa ja heistä 6 miljoonaa eivät ole ainoastaan ilman työtä, vaan myöskin ilman työnsaantitoiveita. 25 prosenttia, siis yksi neljästä eurooppalaisesta elää köyhyysrajan alapuolella ja 10 prosenttia omistaa 60 prosenttia kollektiivisesta rikkaudesta, niin silloin koko yhteiskunnan henkiin jääminen on kyseessä ilmasto on järkkynyt, odotetaan, että lämpötila nousi kuudella asteella, 30 prosenttia maapallon resursseista on käytetty, muita voimavaroja menetetään vuoteen 2050 mennessä, eli koko yhteiskunnan henkijääminen on vaarassa demokraattisesti valitut hallitukset päivittäin ne joutuvat rahoitusmarkkinoiden kiristyksen äh, alle tai rahoituslaitokset, joita pidetään liian suurina kaatuakseen, nämä painostavat demokratioita. Myöskin epäsuoraa vaikutusta lainsäädäntöön, jotka kuitenkin koskevat kaikkia. Ja tässä on kysymys vapaudesta ja meidän yksityisestä, yksityiselämästä, ja kun nämä joutuvat varanalaiseksi, silloin demokratia joutuu varanalaiseksi. Ja aika käy, kello käy, ja me haluaisimme uudelleen luoda todellisen finanssipoliittisen unionin, koska meillä ei ole vakaata rahoitushallintaa, jos meillä ei ole vakaata tulolähdettä. Kun 10 miljardia joka vuosi, kun 1000 miljardia joka vuosi häviää rahanpesun ja muiden epämääräisten toimintojen kautta, niin silloin finanssipoliittinen vakaus on vaaran alla. Meillä ei voi olla yhtenäisvaluuttaa ilman sisäistä solidaarisuutta. Oletteko te, kiitoksia, oletteko te sosiaalisen unionin mies, sosiaalinen unioni, joka korvaisi sen dogman, jonka mukaan kilpailupolitiikka on niskan päällä ja jossa sosiaalipolitiikat lähentyisivät toisiaan. Voisimme puhua vähimmäispalkasta koko Euroopan tasolla ja tapettaisiin tämä aloite, eh, josta monet täällä puhuvat, joka kulkee nimellä RIFIT ja joka on vain lisäbyrokratiaa, jolla sosiaalistandardeja alennetaan entisestään Tuletteko te olemaan energiaunionin mies sellainen, jossa on kysymys muustakin kuin kaasusta, vaan jota todellakin voitaisiin käyttää teollisuuspolitiikan välineenä, jossa puhuttaisiin energiatehokkuudesta, uusiutuvista energiavaroista, energiaverkoista ja tätä kautta Euroopasta tehtäisiin ekologisoinnin sankari maailmassa. Tuletteko te olemaan mies, joka tekee Euroopasta yhdellä äänellä puhuvan Euroopan ja joka ei joudu Putinin toiminnan takia naurunalaiseksi ja jota kaikki sitten esimerkiksi lähi kriisissä kritisoivat. Ja sitten vielä lopuksi kysymys, joka minun mielestäni on olennainen. Tuletteko te olemaan se mies, joka uudelleen demokratisoi ei ainoastaan eurooppalaiset toimielimet, vaan Euroopan? Tänä päivänä tämä on se asia, jota kansalaiset miettivät. Meidän täytyisi toimia niin, että ei ainoastaan Euroopan parlamentti, vaan kansallisen tasan parlamentit ovat mukana poliittisessa päätöksenteossa. Sosiaaliset keskustelukumppanit täytyy ottaa mukaan aina silloin, kun on kysymys heitä koskevista asioista. Meidän olisi toimittava myöskin niin, että kansalaiset yhä useammin olisivat suoranasti mukana. Meillä on kansalaisaloite. Me tarvitsemme paljon osallistavampaa demokratiaa ja tietenkin täytyy täytyy toimia niin, että lobbausryhmät palaavat hoitamaan niitä asioita, jotka äh, niille kuuluvat, eikä, eivätkä ne olisi säätämässä enää lakeja. Olen vilpitön, kun sanon, Siis olen tuntenut teidät jo emun ajoista lähtien. Me emme aina ole olleet asiasta samaa mieltä, mutta meidän ei tule myöskään unohtaa sitä, ketkä teitä tänä päivänä tukevat. Minun täytyy todeta, että kolme suurinta poliittista perhettä, jotka tukevat teitä, kyse on samoista poliittista perheistä, jotka ovat hallinneet Eurooppaa vuosikymmeniä. Jos he olisivat halunneet toimia toisin, niin asiat olisivat muuttuneet. Ja minun täytyy vetää yhteys siihen, mitä Mario Draghi sanoi Ekon valiokunnassa. Hän puhui ainoastaan rakenneuudistuksista, julkisten menojen leikkaamisesta, verojen alentamisesta. Eli se, mitä 25. päivä toukokuuta tapahtui, niille ei ole näköjään mitään merkitystä. Monien mielestä ne mekanismit, jonka kautta te tässä edessämme tänä päivänä seuraa, seisotte, on vaatimaton askel demokratian suuntaan me haluaisimme tehdä Euroopasta demokraattisen laitoksen ja tämä on askel siihen suuntaan ja tästä syystä monet meistä haluavat tukea teitä, mutta suuri osa meidän ryhmästämme ei kuitenkaan luota teihin ja esittävät, tästä pääsemme sen kysymyksen ääreen, kuka teitä tulee tukemaan, eli osaatteko te saattaa lihaa luiden ympärille suhteessa siihen, mitä Euroopan unioni tarvitsee. Joka kerta, kun teidän komissionne tulee parlamentin eteen tekemään ehdotuksia, jotka vastaavat tämän päivän haasteisiin, jonka kautta me luomme jaetun vaurauden demokraattisen tilan, niin silloin me tulemme seisomaan teidän rinnallanne. Kiitoksia. Sitten EFDD-ryhmästä e e Farage. Well, thank you and good morning. Kiitoksia, hyvää huomenta kaikille. Jos tämä on eurooppalaista demokratiaa toiminnassa, niin ehdottaisin, että pohditaan asiaa uudelleen. Eurooppalaisten vaalien tuloksena meillä on Juncker täällä edessä. Hänet on nimitetty, no voin kertoa teille, että äh, ihan kukaan Euroopan äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa ei tiennyt, että kun he äänestivät äh, vaaleissa, että sillä olisi jotain tekemistä tämän ehdokkaan kanssa. Ja itse asiassa teidän äänestäjänne teidän maissanne eivät tajunneet, mikä prosessi tässä on kyseessä. Herra Junckerin nimi ei tullut esiin yhdessäkään ainoassa vaalilipukkeessa. Ja koko juttu on ollut kaikkein ihmeellisin kyhäelmä. Täällä lohdutuspalkinnon saa häviäjä Schulz. Hän pääsee ensimmäistä kertaa historiassa parlamentin puhemieheksi toista kertaa peräkkäin. Ja täällä väitetään, että demokratia mukaan lisätään. No, odottakaa nyt vähän. Euroopan parlamentti, siis se, joka on valittu, se osa, joka on valittu näistä toimielimistä, sillä on ollut jopa vähän päätäntävaltaa ja päätti, että komissi, päättää siitä, että tuleeko Junckerista komission puheenjohtaja vai ei. No miettimme tätä prosessia, jossa nyt ollaan. Meitä on pyydetty äänestämään ja meillä on vain yksi ehdokas, jota äänestää. No tämähän on niin kuin ihan neuvostoaikoina. Hyvät vanhat neuvostoajat. Kyllä kai meillä pitäisi enemmän valinnanvaraa olla kuin yksi, mutta vielä paljon pahempi asia kuin se on se, että tämä on salainen äänestys. No eihän sitä olisi pystynyt keksimään, jos olisi halunnut. Meidän äänestämme eivät tule tietämään, miten kukaan täällä on äänestänyt. Ja teille parlamentin puhemies Schulz sanoisin, että parlamentin ei tulisi äänestää salaisesti. Koko idea siinä, että meidät on valittu julkisesti, on se, että meillä on tilivelvollisuus toiminnastamme omille äänestäjillemme. Ja se, että äänestä, eikä niin, että äänestetään salaisesti. Minusta se on valtava loukkaus äänestäjiä kohtaan, kun meitä pyydetään äänestämään salaisesti. No olisin ajatellut, että kun euroskeptikot äh, menestyvät valtavan hyvin, niin Brysselissä oli hyvä, asioita vähän pohdittu uudelleen, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Pääministeri Cameron pyrki tähän vähän sen ja vähän vastusti teidän ehdokkuuttanne, mutta onnistui uudelleenjärjestyssä Britanniassa, epäonnistui täällä ja Merkeli sitten tietysti murskasi hänet, sillä se mitä liittokansleri sanoo, se on lopullinen sana Euroopassa. Positiivisella puolella voidaan sanoa, että te olette hyvin sosiaalinen henkilö ja aika hyvä. Huumorintaju teilläkin on en, parempi kuin monilla täällä Brysselissä. Eikä ole kysymystäkään siitä, etteikö, etteikö olisi poliittinen toimija. Ja olette jopa viime viikkojen aikana, kun olette käyneet eri poliittisissa ryhmissä, ää, äh, tuota taustamusiikkia hieman kyenneet muuttamaan. Olette sanoneet, että ette usko Euroopan Yhdysvaltoihin, ettekä yhteisen eurooppalaisen identiteettiin. Mutta minä en uskonut kyllä siitä sanaakaan, täytyy sanoa. Tänä päivänä olette todistanut, että itse asiassa tuo teidän te edustatte vanhaa Eurooppaa. Puhutte Delorista siitä, että hän on teidän sankarinne. No kyllä, minä sen ymmärrän teidän näkökulmastanne katsoen. Mutta puhutte myös Mitterrandista ja Koolista, että ne, he ovat teidän sankareitanne. Olisi näin, että sodan aikainen kollaboraattori ja henkilö, joka oli mukana suuressa puolueen rahoitusskandaalissa, eivät ole niitä, joita meidän pitäisi pitää todella hienoina arvomalleina Euroopassa. Puhuitte yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan tarpeesta ja siitä, että tarvitaan yhteistä energiapolitiikkaa. Se, mikä on selvää, on, että jatkatte prosessia, joka merkitsee vallan keskittymistä. Eihän se ole yllättävää. 20 vuoden ajan olet ollut avainasemassa koko tässä prosessissa, joka rehellisesti sanoen on kohdellut demokratiaa äh, halveksuen. Kaikkein paras on teidän siterauksen, joka koskee Ranskan kansan, kansanäänestystä. Jos sanoitte, että jos se on kyllä, niin sanotaan, että mennään eteenpäin. Jos se on ei, niin me jatkamme. No, mitä siitä sanotte? Mitä siitä sanotte? Todellinen usko äh, demokratiaan ja teidän vastauksen on, että sitä ei voida kiistää ja kun asiat menevät monimutkaiseksi, täytyy mennä makaamaan maan. Te olette ehdokas monille täällä ja varmastikin teidät nimitetään. Mutta mitä pyydetään kuitenkin nyt sitten tätä kaikkein suurinta sisäpiiriläistä äänestämään, joka on aina ollut mukana käytäväsopimuksissa ja meidän ryhmämme ehdottomasti kyllä äänestää vastaan. Me emme halua jatkaa samalla vanhalla tiellä, me haluamme todellista muutosta. Ja sanoitte puheenvuoronne lopussa, että tämä ei ole vallankumouksen aika. Minä esitän teille, että nyt on jo tapahtunut vallankumous. On tapahtunut jo vallankumous, joka kohdistuu kansallisvaltioiden demokratiaan ilman, että ihmiset ymmärtävät sen, mitä niille heille on tehty. Ja nämä vaalit, näissä vaaleissa euroskeptikolla ei ehkä vielä ole enemmistöä tässä talossa, mutta älkääpä kuvitelko, että tilanne on ohi, sillä suurin osa Euroopan kansalaista eivät halua Euroopasta valtiota, eivät halua Euroopan komissiota toimeenpanevaksi elimeksi, eivät halua tuota lippua, eivätkä halua tuota äh, hymnienne. Teidät valitanne, mutta sitten taistellaan seuraavien vuosien aikana.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 Siis kollega, istukaa alas siellä, teillä ei ole puheenvuoroa. Istukaa alas, teillä ei nyt ole puheenvuoroa, vaan Le Penillä on puheenvuoro. Le Pen, olkaa hyvä. 25. toukokuuta eurooppalaiset kansalaiset heräsivät. Jos te ette nyt lakkaa häirintää, niin teidät poistetaan salista. Istukaa alas. Herr Kollege, also ich fordere Sie jetzt kollega viimeisen kerran. No niin, viekää edustaja pois salista. Lähtekää salista. Edustaja, te lähdette nyt täysistuntosalista. Bitte führen Sie den aus dem Saal. Olkaa hyvä ja viekää edustaja pois täysistuntosalista. Kiitos. Lähtekää salista. Bien. Le 25 No niin, 25. toukokuuta. No. Hetkinen, Löpen, hetkinen, hetkinen. Edustaja Papadakis, olkaa hyvä ja lähtekää salista. Te ette tällä tavalla voi häiritä järjestystä. Olkaa hyvä, lähtekää. Voitte palata äänestyksiin, mutta teidät on nyt suljettu kokouksen ulkopuolelle. Sen no, ja. Okay, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. No niin, Le Pen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eli 25. toukokuuta eurooppalaiset kansalaiset heräsivät ja koko manner heräsi tuuperuksesta. Monet maat, erityisesti Ranska, jota minä edustan täällä, halusivat lähettää hyvin selkeän viestin. Hyvät äh, maanmieheni, tässä haluttiin lähettää selkeä viesti ei Brysselille, ei demokratian kaappaamiselle, ei taaksepäin menevälle politiikalle, ei massiiviselle maahanmuutolle, ei identiteetin nakertamiselle, ei kansakunnille. Euroopan unionista on tullut hullu, tappava projekti ja pikkuhiljaa kansat kääntyvät siitä pois, mutta mutta myöskin äh, mm, eri aikakauden poliittinen kluokka, joka oli tottunut etuihin ja joka halusi ylläpitää puolustamansa järjestelmää, joka oli valmis kaikenlaisiin kompromisseihin. Haluaisin kiittää siitä, että vielä kerran tänään annoitte meille todisteita siitä, että meidän täytyy puolustaa niitä etuja, joita kansalaisillamme on. Kansalaiset ovat kääntäneet selkänsä demokraattiselle viestille konservatiivit ja sosiaalidemokraatit, en puhu nyt tässä liberaaleista, he ovat äh, tällaisia palkkasotureita. Jälleen kerran heidän vastenmieliset tapansa äh, äh, todistettiin, he jakoivat huippuvirat keskenään EPPn ja SDn välillä ja jos puhutaan kansallisten talojen mm, taho, tason puolueista, sielläkin kakkua jaettiin vanhaan perinteiseen tapaan. Eli äänestän minua tuolla, niin minä äänestän sinua tuolla eikä tule uskotella, että kansalaiset Eurooppa-vaaleissa olisivat valinneet Junckerin Schulzin sijaan. Päinvastoin molemmat ovat äh, kaikissa Euroopan unionin maissa täysin tuntemattomia. He eivät edusta mitään. He eivät ole minkään ruumiillistumia. Herra Juncker, te olette toimielimen, sellaisen toimielimen johdossa, jossa, jolta, jolla ei ole legitiimyyttä. Te ette ole kansan valitsema. Millään muotoa Ranskan kansalaiset eivät valinneet teitä, eivätkä minkään muunkaan maan kansalaiset Eli teillä ei ole mitään pohjaa, jolta voisitte johtaa kansalaisten elämää. Teidän valtanne siltä puuttuu legitiimiyttä rahoituslobbarit ja muut korruptoivat päivä päivältä järjestelmää entistä enemmän tässä kielletään itse asiassa koko demokratia. Muistan sen, mitä sanoitte vuonna 1999 joulukuussa kuuluisassa saksalaisessa sanomalehdessä. Te sanoitte, että me teemme päätöksiä, täytäntöönpanemme ja sitten katsomme mitä tapahtuu. Jos liikaa ei huudella, niin silloin se on mennyt läpi. Ja ihmiset eivät ymmärrä mistä on päätetty ja me jatkamme niin pitkään, että paluuta ei ole. Minkälainen kyyninen tunnustus tämä oli. Martin Schulz olisi voinut ottaa teidän paikkanne, ei tässä mitään eroa olisi, koska samoilla suuntaviivoilla komission toimintaa johdettaisiin tässä on kysymys hyvin vaarallisesta federalistisesta utopiasta joka tulee johtamaan tässä annetaan kansalaisille lupauksia suurelle ranskalaiselle kansalle luvataan vähemmän demokratiaa enemmän eriarvoisuutta ja kansallisen identiteetin murentamista. Baroson jälkeen te jatkatte eurooppalaisten kansojen kiduttamista. Te johdatte veroparatiisia ja nyt te voitte sitten eh, johtaa tätä koko sirkusta. Haluaisin onnitella teitä. Tämä oli oikein hyvä ylennys teille. Kansakuntien loppua vastaan me tulemme taistelemaan. Me tulemme taistelemaan täällä ja omissa maissamme tulemme taistelemaan sitä entistä voimallisemmin. Me tulemme mittaamaan niitä edistysaskeleita, joita me kansakuntien tasolla saavutamme Ranskassa, mutta muissakin maissa patriotit ovat yhä suurempi lukuisia he osallistuvat vaaleihin vaalien jälkeen ja odottavat vain yhtä asiaa. He haluavat lähettää komission ja koko teknokraattisen rakennelman historian kirjoihin. Ja tätä odottaessa me äänestämme teitä vastaan. Me valitut patriotit, me tulemme tarkkailemaan teidän toimianne väsymättä me tulemme purkamaan niitä projekteja, joita Brysselissä kansaa vastaan rakennetaan. Te olette valvonnan alaisena, kuten kaikki ne muutkin, jotka ovat osana tätä järjestelmää. Te ette ole halunneet asettaa tuloksia vaaleissa arvosteltavaksi, mutta me tulemme väsymättä muistuttamaan teitä näistä. Das Wort hat jetzt äh, Herr Juncker. Seuraavaksi Juncker saa puheenvuoron. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää kaikkia niitä muutamia lukuun ottamatta, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Kuuntelin huolella sitä, mitä sanottiin pitkän poliittisen elämäni aikana olen kuullut paljon parlamentteja, mukaan lukien Euroopan parlamenttia, parlamentti. Olen ollut keskusteluissa ja tapaamisissa mukana jo vuosikausia. Eli haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka puhuivat. Ymmärsin, että jos olisin ottanut jokaisen puolueen ohjelmat Eh, huomioon, niin silloin kannatus olisi ehkä suurempi, mutta silloin minua olisi nuhdeltu. Olisi sanottu, että kun olisin eh, analysoinut kaikki ehdotukset, niin olisin sitten ollut niin ekumeeniminen kuin mahdollista. Ymmärsin, että parlamentti äänestää salaisella lippuäänestyksellä ja ymmärrän tämän koska Farage ei halua, että hänen äänestäjänsä saisivat tietää, että hän äänesti minua. Eli salainen lippuäänestys. Salainen lippuäänestys on myönnytys, jonka te teette herra Farageille. Minä en tätä olisi toivonut. Ja haluaisin kiittää Rouva Le Peniä siitä, että hän ei äänestä minua, koska en halua eh, osallistua, en, en halua jakaa niiden ihmisten tunteita, jotka, jotka kieltävät minut tai eivät äänestä puolestani. Kiitoksia. No tämä päättyi nyt hiukan aikaisemmin kuin oli laskettu. Eli kollegat voivat nyt käydä vaarissa tai toimistollaan hakemassa kollegat, niin voimme aloittaa vaalit. No pidämme nyt 10 minuutin tauon ja aloitamme äänestyksen 12.20. Eli 12.20 istunto jatkuu äänestyksellä.